katsomista. Ja herra Ujadovski eh, on eronnut ECR-ryhmästä ja hänestä on tullut sitoutumaton. Tämän täysistunnon pää eh, pöytäkirjoihin tulevat nämä eri nimitykset. Jos vastustusta ei ole, niin eh,